avainasemassa digitaaliagendalla Euroopassa. Eli tämän puolesta on tehtävä töitä. Kiitos. Thank you, Commissioner. Colleagues, the debate is closed. Kiitokset. Keskustelu päättyy äh, tähän ja äänestys järjestetään äh, Brysselin miniistunnossa kahden viikon kuluttua. Seuraava asia äh, esityslistalla on Marit Paulsenin mietintö, jossa käsitellään eläinten suojelua ja hyvinvointia ja siihen liittyvää toiminta, toimintasuunnitelma vuosille 2006-2010. Arviointi siis täältä toiminta-ajalta. Olkaa hyvä, Rova Paulsen. Kiitos puhemies, arvoisat naiset ja herrat. Eläinten hyvinvointi on asia, jota suuri kansalaisten enemmistö tukee. Kyse on siis ei pelkästään eläintä hyvinvoinnista, vaan myöskin seikoista, jotka liittyvät meidän identiteettimme. Mitä me ajattelemme itsestämme, Euroopasta, sivilisaatiosta ja siihen sisältyvistä kysymyksistä? Minun käsittääkseni Kyse on äärimmäisen tärkeästä asiasta. Itse laadin tämän mietinnön maatalousvaliokunnan jäsenten avustuksella. Siinä äh, tarkastellaan toimintasuunnitelmaa vuosilta 2006-2010. Tänä aikana lukuisa määrä hankkeita on käynnistetty ja toteutettu. Ja on todettava, että kun kävin läpi kaikkia toimia, joita tuona aikana on toteutettu ja myöskin tulevaisuuden hankkeita vuodelle 2011 aina 2015 asti, niin huomasin, että lainsäädäntöä tällä saralla on jonkun verran vahvennettava. On totta, että tällä hetkellä esimerkiksi Sijankasvattajia ja heidän toimintansa säätelevä direktiivi pitää sisällä vähimmäisvaatimukset, mitä, mutta sitä olisi syytä vahvistaa. Sama koskee myöskin eläinkuljetusdirektiiviä. Sanktiot on myöskin tärkeä asia ja niitä on luonnollisesti myöskin valvottava. Olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän on mentävä pidemmälle kuin mitä tämänhetkinen lainsäädäntö edellyttää. Itse tarkastelisin asiaa pitkällä tähtäimellä. Kysehän on loppujen lopuksi globaalista, aika kattavasta lainsäädännöstä, ja se on merkittävää sekä sisämarkkinoiden kannalta että muilta osin. Jos eläinsuojelutilannetta voidaan parantaa, sitä voidaan käyttää jopa kilpailuvalttina Euroopan unionissa. Toisekseen voitaisiin myöskin antaa osoitus siitä, että me eurooppalaiset asetamme paljon tiukempia kriteereitä esimerkiksi tuottajille kuin mitä muualla maailmassa konsanaan asetetaan luonnollisesti myöskin kolmansien maiden tuottajille on annettava tietoa meidän säännöistämme ja edellytettävä niiden noudattamista myöskin heiltä. Meidän on myöskin maksettava eläinten suojelusta syntyvät kustannukset, mutta siitä me saadaan kuitenkin myöskin etua, hyötyä pitkällä tähtäimellä. Jotta voitaisiin järjestäytyä, tarvitaan verkostoa. En tiedä, kannattaako varsinaista uutta viranomaisjärjestelmää enää luoda. Erilaisia tieteellisiä keskuksia ja tutkimuslaitoksia on jo muutoinkin runsaslukuisesti olemassa, joten välttämättä uutta keskusta ei tarvittaisi. Mutta tutkimus on kuitenkin tervetuloa. Ajattelen erilaisia riskejä ja antibioottien käyttöä, niiden käytön mukana tuomat riskit ovat suuri ongelma kaikille ja, ja sitä on myöskin syytä tarkastella. I can see. Kiitos. Sitten puhujalistan nukupuolta puhujat. Davis, olkaa hyvä. I want to... Kiitos puhemies. Haluaisin viitata erääseen lainsäädännön osaan, jonka energiasta vastuussa oleva komission, entinen komission jäsen tuntee hyvin. Eli tämä on munivien kannojen asia. Tässä puhutaan siitä, kuin, minkälaisissa kopeissa näiden kanojen on oltava. Näitä on parannettava, näitä häkkejä ensi vuoden loppuun mennessä tähän menisi ehkä tuhansia äh, euroa, mutta tämä menikin miljoonia, näin on saanut kuulla. Ja moni on tähän investoinut, jotta voidaan varmistaa, että näiden hyvinvointia parannetaan. Mutta onko todennäköistä, että kaikkialla Euroopan unionin ympärillä tämän mukaisesti toimitaan ensi vuoden loppuun mennessä. Tuskinpa. Minä haluaisin tietää, minkälaisiin toimiin komission sen aikoo ryhtyä, jotta näin voisi käydä. Esittelijä pyytää, että kiellettäisiin sellaisten munnien kauppaaminen, jotka eivät ole lainsäädännön mukaisia. Tuskinpa näin voidaan tehdä, mutta miten komissio aikoo varmistaa sen, että tuottajat todellakin parantavat näitä tuotantoolosuhteiden, että kaikilla on samanlainen tuotantotilanne. Kiitos ja Kiitos puhemies. Kiitos Roa Pausen teidän, teille teidän mietinnöstänne. Haluaisin tervehtiä eri varjoesittelijöiden tekemän työtä niin ikään kuin tätä asiakirjaa valmisteltiin ja, ja varsinkin oman ryhmäni varjoesittelijä kiittäisin. Tämä on aihe, johon suhtaudutaan eri tavoin eri jäsenmaissa. Kuluttajat ja tuottajat eivät näe asiaa aivan samalla tavoin. ja Siksi pikkuhiljaa tarvitaan eurooppalaista äh, lainsäädäntöä, joka pyrkii korkeisiin äh, standardeihin. Ja mielestäni tämä on hyvä ase, kun käydään neuvotteluja kansainvälisellä tasolla ja, ja äh, tarkastellaan tuontituotteita. tuotteita mutta niin kuin todettiin, nämä säännöt myöskin maksavat ja näyttääkin siltä, että kustannukset ovat eri toimijoille ja tuottajille yhä korkeimpia varsinkin kun muutoinkin tämänhetkinen maatalouselinkeino on ongelmissa. Yhteisen maatalouspolitiikan uudelleenjärjestely on myöskin tarkastelukohtana. Eläinten hyvinvoinnin toteuttaminen on yksi aiheesta, johon tarvittaisiin kompensaatiojärjestelyä, jota ollaan nyt tuomassa yhteisen piiriin. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări, doamne Paulsen, care prin... Kiitos, puhemies. Haluaisin onnitella tästä ehdotuksesta. Täällä on ratkaisuja, jotka koskevat eläinten hyvinvointia, ottaen huomioon, että tämä asia on ongelmallinen YMPssä. Kaikkien tiedämme, että eläinten terveys riippuu eläinten hyvinvoinnista ja siitä, että ne ovat biologisesti hyvinvoivia. Tiedämme, että eläin ei pysty luonnollisesti ilmaisemaan itseään. Ja jos ajatellaan sitten näitä muutoksia, mitä tapahtuu eläinten ympäristössä, meidän pitää edistää koko yhteisön tasolla tämän alan kilpailukykyä Pitää huomioida eläinten hyvinvointi, mutta samanaikaisesti pitää myös suojella eläimiä. Jäsenvaltioiden on uudistettava tekniikkansa eläinten kasvatuksen osalta ja pitää vaihtaa vanha, vanhentunut tekniikka uuteen tekniikkaan, joka ottaa huomioon eläinten fysiologiset tarpeet, joka mahdollistaa sen, että pystytään käyttämään hyväksi eläinten biologinen potentiaa tällä tavoin myös elintarviketurvallisuus vahvistuu ja sitten tarvitaan myös uuden tekniikan käyttöä. Pitää varmistaa se, että jäsenvaltiot pyrkivät edistämään entän hyvinvoimia siihen investoimalla, jotta voitaisiin löytää parhaita ratkaisut, on ottava, otettava kansalaisyhteiskunta mukaan niitä etsimään ottaen huomioon, että kussakin jäsenvaltiossa on erilaiset prioriteetit. Kiitos. Madame Jätemäki. Rova Jätemäki. Mikrofoni, olkaa hyvä. eläinten hyvinvointi mittaa myös meidän eurooppalaisten ihmisten sivistystasoa. euroopan unionin on pidettävä huoli siitä että lainsäädäntö on ajan tasalla ja valvonta toimii. tällä hetkellä on puutteita molemmissa asioissa. täällä on otettu esille eläinkuljetus. me olemme katsoneet raakoja kovia filmejä televisiosta ja tässä asiassa ja kaikissa näissä eläinten hyvinvointiin kuuluvissa asioissa toivoisin komissiolta ripeää toimintaa

ja edustaja Polsenia tästä aloitteesta, että valmistetaan toimintasuunnitelma koskien eläinten hyvinvoinnia. Tämä ei koske ainoastaan katsausta menneisyyteen, vaan tässä on hyviä ajatuksia tulevaisuuden osalta. Toimintasuunnitelma, joka hyväksyttiin vuonna 2006, on ollut menestyksikäs. Se on yhdistänyt eri EU-aloitteita niin, että meillä on nyt yhteinen ajatus eläinten hyvinvoinnista ja sen täytäntöönpano on yleisesti ottaen sujunut aika hyvin. Komissio on kuitenkin samaa mieltä siitä, mitä tässä puheenvuorossa kuultiin, että täytäntöönpano on vielä ongelmallista ja on vielä ponnisteltava sen eteen, että täytäntöönpano onnistuu hyvin. Mitä tulee Chris Davisin kysymykseen, annamme hänelle kirjallisen vastauksen liittyen tähän asiaan. Mutta periaatteessa komissio on kyllä keskittynyt täytäntöönpanon sillä, kun säännöt hyväksytään, ne on pantava täytäntöön. Kyseessä ei ole ainoastaan oikeusvaltioperiaate, vaan myös oikeudenmukainen kilpailu. Meidän pitää edistää oikeudenmukaista kilpailua EUn tuottajien ja EUn ulkopuolisten tuottajien välillä. Eläinten hyvinvointi on myös asia, joka ei liity kaupankäyntiin, ja tästä pitää kertoa VTO-neuvottelun yhteydessä tulevassa strategiassa. Tämä tehdään selväksi. Minä kirjan ylös sen, että te haluatte uuden eh, toimintasuunnitelman 2011-2015 vuosille, ja voin kertoa teille, että komissio on jo aloittanut työt tähän suuntaan mitä tulee siihen, että tarvittaisiin uusi strategia eläinten hyvinvoinnille. No, me tarvitsemme holistista <clears throat> lähestymistapaa, että huomioidaan EUn tuottajien yleiset tarpeet ja se, miten hyvinvointiponnistelut vaikuttavat kilpailukykyyn. Mietin mietinnössäni Robolsen sanotaan, että artikla 13 korostaa sitä, kuinka on huomioitava kaikki eläimet. Ja te olette myös sitä mieltä, että tarvitaan yleistä sääntöä, joka koskisi kaikkia eläimiä. Tämä yleinen sääntö voisi olla perusta uusille aloitteille myös lainsäädännölle, mutta myös kuluttajille annettavalle tiedolle ja koulutukselle, jotka johtavat parempien standardien käyttöön. Kiinnitä myös huomiota siihen, että annatte tukea eurooppalaisen verkoston perustamiselle, joka kattaa viite keskukset eri Euroopan valtioissa. Tässä on mukana myös eri sidosryhmät, kun halutaan edistää eläinten hyvinvointialoitteita. Olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää tarkastella tarkkaan kuluja ja kilpailukykyä on varmistettava, että olemme johdonmukaisia politiikassamme ja että huomioimme yleisen kestävyyden meidän ehdotuksissamme globaalilta kannalta. Mietinnössä myös korostettiin sitä, että budjetin on oltava kunnianhimoimme tasolla, erityisesti niin, että annetaan tarpeeksi resursseja tutkimukseen ja tekniikan käyttöönottoon. Täällä myös korostetaan sitä, että on tarkkaan valvottava tätä ja tuon antamista. Kuten sanoin, komissio